olen saanut SNDltä ja ECRltä ja sitoutumattomilta pyyntöjä valiokunta- ja valtuuskunta nimitysten suhteen. Ja tämän istunnon pöytäkirjassa näkyy luettelo noista pyynnöistä. Ja jos pöytäkirjan hyväksymiseen mennessä ei ole esitetty vastalauseita, niin sitten nämä pyynnöt katsotaan hyväksytyiksi.